Bonjour, bonjour, pas très nombreux. Hyvää huomenta kaikille. Meitä ei täällä kovinkaan montaa ole. Me aloitamme kuitenkin työskentelyn ja aloitamme kohdasta 26. Ää, niin, aivan pian, olkaa hyvä. Porządek dzienny dzisiaj będzie nieco zmieniony, tak jak Niin, tämä esityslista näyttää vähän erilaiselta kuin mistä eilen sovittiin. Aivan ensiksi otamme kohdan 26 käsittelyyn. Kyse on käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta. Sen jälkeen otamme kohdan 25 käsittelyyn edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa, BKT ja muut indikaattorit. Ja sitten tämän jälkeen nämä muut kohdat, niitä ei ole muutettu. Muuntogeenisten organismien vähäinen, vähäisten määrien esiintyminen rehussa. Ennen kuin aloitamme, annan tästä puheenvuoron eteenpäin. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, haluaisin palata komission jäsen Öttingerin esiintymiseen tässä valiokunnassa. Ja haluaisin esittää komission edustajalle kysymyksen, jos täällä on sellainen paikalla. Ja myöskin tämän valiokunnan puheenjohtajistolle esittää vaatimuksen. Saksalaisten lehdistötiedotteiden mukaan, erityisesti Spiegel-lehdessä julkaistujen tietojen mukaan, DAX-indeksi romahti jyrkästi Oettingerin lausunnon jälkeen ja sitten eh, Oettingerin tiedottaja on tiedotusvälineiden mukaan ilmoittanut tiedotusvälineille, että Oettingerin eilen altavat, antavat, antavat lausunnot perustuisivat tiedotusvälineiden lausuntoihin. Tämä minua hieman ärsytti ja minua kiinnostaisi, että missä määrin Oettinger on yhteyksissä Euratomiin, IAEAhan ja myöskin kansallisiin ydinturvallisuusviranomaisiin, jotka tällä hetkellä arvioivat Japanin tapahtumia. Ja haluaisin antaa lausunnon Öttingerin tiedottajan lausunnosta, koska Mielestäni tällainen, tällaiset lausunnot eivät todellakaan ole mitenkään luottamusta herättäviä kuin eilen kuulimme. E, no kiitoksia. Ennen kuin annetaan puheenvuoro vielä muille tässä, niin sanoisin, että e, toissapäivänä olin toisessa e, kokouksessa komission jäsen Oettingerin mm, kanssa ja siellä hän sanoi aivan samoin tavoin Äh, aivan samat asiat, aivan samoin sanoin. En ymmärrä, miksi markkinat eivät reagoineet aikaisemmin. Sitten Sebä. Kiitokset. Mielestäni meillä on tänään erittäin tiukka esityslista ja en nyt löytänyt tätä Rova Hansin esille ottama asiaa tältä esityslistalta, mutta nyt kun hän tämän otti esille, niin ehkäpä äh, kuitenkin pidämme kiinni tästä esityslistasta me voimme muodollisesti ottaa kantaa näihin Rova Hansin esittämiin asioihin, mutta nyt täällä ei ole oikea komission edustaja tai edustaja, edustajia, ja siksi meillä on tosiaan tälle, tälle, tälle, tälle valiokunnan kokoukselle esityslista, ja pyydän, että pidämme siitä kiisti, kiinni. Mielestäni mitään muutoksia ei ole tullut. Kiitoksia teille. Äh, herra Prodi, halusitteko te puheenvuoron? No, era un po' sulle dichiarazioni Oettinger, ma se le facciamo dopo... Eh, niin, mitä tulee äh, komission jäsen Oettingerin huomioihin, äh, jos me käsittelemme myöhemmin, niin puhun sitten myöhemmin tästä. No tak, tylko że Kolega Prodi rezygnuje ze swojego wystąpienia, natomiast zgłaszają się kolejni mówcy. Herra Prodi veti pois pyyntönsä. Muut ovat pyytäneet puheenvuoroja. En haluaisi tästä keskustelua. Rouva Harms esitti kantansa. Me voimme keskustella myös koordinaattorien kokouksessa tästä asiasta. Ja haluaisin siirtyä esityslistan ensimmäiseen kohtaan Eh, kyseessä on siis eh, käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto. Pavel Potsch tästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Direktiivi ehdotuksessa luodaan EUn lainsäädäntöpuitteet käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollolle. Sillä ehdotetaan neuvoston asetusta, asetuksen, vuonna 2003 annetun asetuksen muuttamista. Ja samoin 2009 vuoden direktiivin, joka koskee käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa voimala-alueella. Kaikissa jäsenvaltioissa on radioaktiivista jätettä huolimatta ydinvoiman tulevaisuudesta pitkän aikavälin turvallisuuden nimissä. Jätteen varastointi on hoidettava turvallisesti. No, ottaen huomioon jätteen ominaisuudet, tarvitaan erityistoimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristösuojelemiseksi. Radioaktiivisen jätteen huollon perusperiaate on se, että se eristetään kosketuksesta ihmisiin ja niin kauan kuin se aiheuttaa radioaktiivisen vaaran vain asianmukaisella hävittämisellä voidaan estää riskit. Korkeaktiivisen jätteen suhteen tiedeyhteisö on yhtä mieltä siitä, että maaperän varastointi on turvallisin vaihtoehto. Missään jäsenvaltiossa ei toistaiseksi ole loppusijoitusvarastointipaikkoja korkeaaktiiviselle ydinenergian tuotannossa syntyneelle jätteelle. Ydinvoimaa on käytetty yli 50 vuotta, mutta loppusijoituspaikkoja ei ole ja tällä hetkellä polt- käytettyä polttoainetta säilytetään väliaikaisvarastoissa. Ja jäsenvaltiot ovat vastuussa jätteen varastoinnista. Yhteiskunnan pitäisi yleisömielipiteen mukaan välttää aiheuttamasta taakkoja tuleville sukupolville. Ja tämä asettaa haasteen nykyiselle sukupolvelle, nykyisille sukupolville, jotka ovat hyötyneet ydinenergiasta. Näistä pohdinnoista huolimatta useimmissa maissa ei vielä ole tehty mitään päätöksiä ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastoinnista. Direktiivin kantava tavoite on luoda EU-puitteet käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastoinnille. Jätteen, jota syntyy ydin, kun tuotetaan sähköä ydinvoimalla ja esimerkiksi myös ydinperäisen materiaalin käytöstä lääkinnällisissä tarkoituksissa ja maataloudessa. On luotava kansalliset ohjelmat, joilla taataan korkeaaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen turvallinen varastointi. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, millaiset säädökset EU:ssa nyt ovat olemassa, millaisia käytäntöjä teollisuuden alalla on ja miten jätettä voidaan tehokkaasti eristää. Ydinvoiman kestävä käyttö, riippumatta siitä, pidämmekö siitä vai ei. Vastaa tällä hetkellä 30 prosenttia EUn energialähteiden yhdistelmästä ja joissakin maissa jopa 80 prosenttia. Komission nykyisen ehdotuksen ei pidä johtaa minkälaiseen uudelleenluokitteluun radioaktiivisen jätteen suhteen Asiantuntijat ovat laajasti sitä mieltä kansainvälisesti, että radioaktiivisen jätteen turvallisin tapa on varastoida se maaperään ja vuosien tekniset tutkimukset ovat tämän konsensuksen taustalla. Radioaktiivisen jätteen kuljetuksia koskevia sopimuksia on tehty eri maiden välillä ja niitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti, niitä ei pidä kieltää. Joissakin erityistapauksissa jäsenvaltiot toimittavat tai ovat toimittaneet jätettä uudelleen käsiteltäväksi toiseen jäsenvaltioon tai muuhun vastaanottajavaltioon. Jäsenvaltioiden pitäisi pystyä palauttamaan jäte myös siihen maahan, jossa polttoaine on valmistettu alun perin. Riippumatta jäsenvaltioiden yleisestä ydinpolitiikasta jäteongelma on ratkaistava kaikkialla. Direktiivin on syytä olla luonteeltaan tekninen, eikä siitä pidä tehdä poliittista taistelukenttää, joka ratkaisisi ydinenergian tulevaisuuden sinänsä. Kiitoksia tästä herra Potsille. Nyt voin avata keskustelun. Haluaako tästä joku puheenvuoron? Herra Bartolocci, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. Eh, trattando di questa... Kiitoksia puheenjohtaja. No, näitä asioita käsitellessä täytyy pitää mielessä nykyinen vakava tilanne. Tämähän on erittäin aikaluontoinen asia ja meidän täytyy todellakin kantaa suurempi vastuu. Mutta kaikista huolimatta emme saa lähteä mukaan näihin demagogisiin argumentteihin. Täytyy puhua aivan konkreettisella tasolla. Tähän kuuluu myöskin tämän direktiivin tavoite. Sitä täytyy pitää mielessä. Kyse on osittain harmonoidusta EUn puitteistosta käytetyn ydinpolttoaineen radioaktiivisen jätteen huollolle. Ja tämä direktiivi liittyy kansainvälisiin säännöksiin. Ydinturva on suuri prioriteetti Euroopan unionissa. Ja Euratomin säännösten mukaisestihan tässä mennään. Eli tämän mukaisesti turvallisuus ja kansanterveys ovat ylimpinä prioriteetteina, kuten myös ympäristön suojelu. Eurooppalaisen säännöstelyn täytyy olla erittäin hyvin järjestetty, jäsennelty ja myöskin sitova. Ja Siksi kaikki mahdollinen huolto, loppusijoitus ja niin edelleen täytyy hoitaa kunnolla ja sillä on tieteellisiä perusteita ja se on osa EUn puitteistoa. Tarvitsemme oikeudellisen kehyksen, aivan erityisesti mitä tulee jätehuoltoon. Monissa maissa on ihan Äh, säännöt ratifioitu, mutta silti tässä on kovasti epäselvyyttä näiden kaikkien asioiden osalta. Ja nyt on tärkeää, että jäsenvaltiot hyväksyvät kansallisia ohjelmia käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltamiseksi. Ja tässä on kyse eurooppalaisesta yhteisestä politiikasta, mutta toki alueellistakin ja paikallista yhteistyötä tarvitaan näitä sopimuksia täytyy siivittää myöskin äh, erittäin korkeilla turvallisuusstandardeilla. Ja jo olemassa olevissa direktiiveissä sanotaan paljon jo tästä. E, kiitoksia, herra Bartolozzi. E, seuraavaksi ECR Anna Rosbach. Um, Nu vil jeg jo altså ikke sidde og, og gentage alle de rigtig gode ting, som både... Kiitoksia puheenjohtaja. En minä toista näitä kommentteja, joita herra Pots tässä esitti eh, ja myös muu kollegat. Mutta suunnilleen kuukausi sitten minä kävin Suomessa ja kävin siellä eh, ydinvoimalassa. Ja tuolloin minä aloin miettiä minkä tähden haluamme varastoida tämän jätteen maan alle, varsinkin kun tämä materiaali sisältää edelleen suunnilleen puolet alkuperäisestä energiasta. E, ensinnäkin ne pitää varastoida veteen 30 vuoden ajan ennen kuin ne voidaan haudata. Ja sieltähän lähtee valtavasti energiaa ennen kuin voidaan edes puhua loppusijoituspaikasta. Mutta totta kai suomalaiset ovat tutkineet asiaa kotaisesti He pyrkivät tekemään asiat kunnolla. Minä kävin tuolla, minä näin, että siellä, miten syvälle siellä pure, porataan maaperään ja laittavat näihin säiliöihin tuota jätettä. Varmasti se oli hyvin turvallinen tapa, mutta eikö ole äh, vahinko, että äh, tämä energia äh, pannaan hukkaan eikä sitä käytetä? Minä tosiaan mietin tästä, että eikö sitä voitaisi käyttää esimerkiksi lääketieteessä tai jollakin muulla alalla, varsinkin kun tätä jätettä todellakin nämä varastoidaan 30 vuotta näissä valtavissa altaissa, se on tuhlausta. Meidän pitäisi miettiä, mihin tätä voitaisiin käyttää, tätä energiaa. Kiitos. Kiitoksia. Rebecca Hahn seuraavaksi. Ja, Päivää huomenta uudelleen. Ensinnäkin tässä valiokunnan esityslistassa, niin teollisuuden valiokunnassa on myöskin aloitettu keskustelu tästä asiasta. Ja ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa, että minulla on pistänyt silmään, että on suuri ero tämän direktiivin esikäsittelystä. Loyola de Palaciohan laati tiedonannon tästä asiasta, radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta. Ja tässä kertomuksessa oli selkeä suunnitelma sen osalta, mitä teemme ydinjätteen huoltamiseksi. Ja tämä tietynlainen ehdollisuus on tärkeää. Meidän täytyy selvittää ensin, onko mahdollista ylipäänsä käsitellä radioaktiivista jätettä. Ja sen jälkeen keskustellaan siitä, kannattaako investoida ydinvoimaloihin. Ja tällaista ehdollisuutta, sidonnaisuutta ei nyt ole ja tämä on oman puolueryhmäni tärkein kritiikin kohde. Ja tässä yhteydessä pidän myöskin hieman vaarallisena sitä, että valiokunnat, jotka käsittelevät tätä mietintöä, eivät keskity esimerkiksi Ruotsissa esiintyviin loppusijoitukseen liittyviin ongelmiin ja tällainen onnettomuus esimerkiksi olemassa olevassa loppusijoituspaikassa Saksassa, sekä ei ollut esillä. Ja minä olen ainakin usein ottanut esille, että Saksaan pitäisi lähteä tutkimaan tilannetta. Saksan hallitus käsittelee nimenomaan tätä asiaa. Ja mielestäni olisi tärkeää, että siellä käydään loppusijoituspaikassa tarkastamassa, mikä on tilanne, mutta yksikään esittelijöistä ei ole esittänyt tätä hyvänä asiana, että lähdettäisiin Saksaan tutkimaan tilannetta. No sitten tästä esityksestä haluaisin ensin, ensinnäkin sanoa, että radioaktiivisen jätteen määritelmä ei ole kovin onnistunut. Jokainen jäsenvaltio voi itse päättää, pidetäänkö käytettyjä ydinpolttoaineita uutena resurssina, vaan pidetäänkö niitä hy- hyvin vaarallisena radioaktiivisena jätteenä. Ja tässä yhteydessä onkin myös mahdollista kuljettaa ydinjätteet kolmansiin maihin. Eli jos jokin, jotain ei pidetä varsinaisesti jätteenä, niin sitten tämä luonnos sallisi sen, että tällaiset käytetyt polttoaineet kuljetetaan esimerkiksi Venäjälle tai jonnekin muualle Euroopan unionin ulkopuolelle. No, oman puolueryhmäni tärkeimmät ö, vetoomukset tämän direktiivin osalta olisivat seuraavat. Ensinnäkin haluaisimme, että direktiivissä kaikki radioaktiiviset jätteet otetaan huomioon, eikä vain pientä osaa niistä. Esimerkiksi uraanin louhinnasta aiheutuvat jätteet otetaan myöskin mukaan ja myöskin aikaisemmista puolustustoimista syntyneet jätteet huomioitaisiin tässä. Haluan vielä kerran sanoa, että käytetyt ydin polttoaineet ovat radioaktiivista jätettä ja haluamme myöskin, että radioaktiiviset päästöt joita kulkeutuu jatkuvasti ympäristöön. Huomioidaan tässä esimerkiksi Ranskan polttolaitoksissa. Näitä jätteitä täytyy huomioida todella radioaktiivisena jätteenä. Myös valvotut tällaiset jätteet kulkeutuvat mereen ja teollisuus saa tästä hyötyä, koska äh, näin yksinkertaisesti poistetaan jätteet tuotantolaitoksista. Ja me haluamme myöskin, että tällaiset säteilyjätteet otetaan mukaan tämän direktiivin soveltamisalaan ja myöskin äh, pienempien säteilyjätteiden huomioiminen on tärkeää on tällaisia vähemmän säteileviä jätteitä ja esimerkiksi myöskin sementin tasoittamisesta aiheutuvat jätteet ja niin edelleen. Näitä ei ole mukaan ja mielestä, mitä on hyvin vaarallista. Haluaisimme myöskin, että muita tärkeitä asioita huomioidaan, jotka tästä on jätetty pois. Ja haluaisimme myöskin, että tämän erityisesti huomioon tämä nykyinen tilanne, ja tämän direktiivin valmistelijoiden täytyy käsitellä uudelleen esimerkiksi maanjäristysalueiden sijoituspaikkoja ja tuotantolaitosten turvallisuutta. Japanissahan maanjäristyksen jälkeisinä päivinä tuli suuria ongelmia ydinvoimaloiden jäädytysjärjestelmien kanssa ja myöskin Kason ydinjätesijoituspaikassa. Ja on tärkeää, että myös nämä loppusijoituspaikat otetaan uudelleen suurennuslasin alle, koska nyt meillä on näitä tuoreita kokemuksia. Lisäksi meidän mielestämme on riittämätöntä, että tässä ei voi tunnistaa selkeästi kuka tekee päätöksen ja kuinka asiantuntijoita konsultoidaan. Tässä esityksessä sanotaan, että lähestymistapa on avoin, mutta se ei nyt ole meille vielä aivan avautunut. Myöskään emme ymmärrä sitä, kuinka toimii se, että aiheuttaja – on vastuussa myöskin loppusijoituksesta, eli kuinka tämä aiheuttaja maksaa periaate oikeastaan toimii käytännössä tässä yhteydessä. Tämä on mielestämme heikko lenkki tässä e, direktiiviehdotuksessa. Ja tänä päivänä esimerkiksi on suuri haaste, että loppusijoituksen rahoitus esimerkiksi 70 vuoden jälkeen, kun tästä loppusijoituksesta tulee ajankohtaista, niin silloin sama rahoitus olisi saatavana kuin 70 vuotta sitten. Tämä on sellais, sellais, nämä ovat sellaisia asioita, joita teollisuusvaliokunnassa on myös käsitelty. Olen hyvin harmissani siitä, ettei ole ollut riittävästi keskustelua esittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä näistä asioista – esittelijällä ei ollut kovinkaan paljon aikaa tällaisille keskusteluille ja siksi oli tärkeää, että pidin nyt näin pitkän puheenvuoron. Kiitoksia, Rova Harms, tästä kattavasta kannanotosta. Minulla on täällä puhujalistalla Chris Davis. Hän on äh, seuraava puhuja. HALDE-ryhmästä äh, Vittorio Prodi, sitten äh, edustaja Plum ja sen jälkeen Rapots. Chris Davis. Substituting here for my colleague. Äh, puheenjohtaja, minä olen täällä kollegan tilalla hänen kannanottojaan ja omiani. Tässä helpostikin suhtautuu aika rauhallisesti näihin asioihin. Jos ei ole ongelmia, silloin äh, sivutetaan se seikka, että ongelmia voi tulla. Ja jos nyt katsotaan Japanin tilannetta ja niitä paljastuksia, joita on tullut esiin näiden laitosten johdosta, äh, eh, nämä ovat toimineet nämä laitokset lähestulkoon 50 äh, vuotta näin sitä kauheammalta tämä näyttää, mitä enemmän katsoo. Jos katsoo näitä kommentteja näistä polttoaine säiliöistä. Japanilaiset, japanilainen yritys tai yritykset, jotka hoitavat laitoksia, mahdollistavat sen, että laitetaan näihin säiliöaltaisiin lisää polttoainetta ja todellakin siellä oli vuotoongelmia ja muita, mutta Ajatus tässä on se, että kun puhumme tästä alasta, niin tarvitaan avoimuutta ja riippumatonta valvontaa, mahdollisuutta siihen, että siellä ei puolusteta kaupallista luottamuksellisuutta. Tällaisia tapauksia tapahtuu Japanissa ja tilanne vain huononee, kun päivät kuluvat luottamus tähän alaan se on olennaista. Valvonnan täytyy olla avointa ja olipa kyse sitten jätteen varastoinnista tai laitosten toiminnasta. Mutta mitä tulee tähän kuljetuskysymykseen, niin monissa tapauksissa – katson omaa maatani, en usko, että tämä kuljetus, jätteen kuljetus ydinlaitoksesta eteenpäin, se on aiheuttanut ongelmia 50 vuoteen, mutta se ajatus, että me rahtaisimme meritse kautta maailman Sellafieldin Japanista tosiaan tätä jätettä, eli sekin, että laitetaan näitä ydinvoimaloita tuonne alueelle, joissa on mahdollisuus maanjäristyksiin ja sitten kuljettajat, että meritse. Ainahan on ollut tällaisia merihaveririskejä olemassa ja laivat uppoavat. Tämä on aina olemassa. Ja sitten tämä pitkäaikaissijoitus, jätteenä, pitkäaikaissijoitus, sijoitus Totta kai me haluamme mennä näille syville alueille, mutta laitetaanko nämä jätteet vain niin syvälle, että ne voidaan unohtaa, vai täytämmekö me vaatimukset ja varmistumme siitä, että voidaan tosiaan mahdollisesti ottaa tämä jäte käyttöön. Nyt on puhuttu jo pitkään, että voidaan tehdä tästä vaaratonta tästä jätteestä, mutta tosiaan tämän ei pitäisi olla ongelma. Ja lopuksi vielä kysymys Bartelovanolta komissiolle. Nyt on olemassa sopimuksia ydinvoimalaitosten ja Bulgarian ja Venäjän välillä, EUn ja Venäjän välillä, ja jos nyt tulee uutta lainsäädäntöä, niin äh, käydäänkö näitä asioita uudestaan läpi, äh, vai tällä sanotaan, että puhutaan ainoastaan EUsta, vai äh, kattavatko nämä sopimukset myös EUssa tuotetut ydinjätteet, jotka sitten viedään ulkopuolelle käsittelyä varten. Kiitos. Dziękuję Kiitoksia. Herra Davis, Vittoria Parodi seuraavaksi. Grazie, Presidente. Eh, molto brevemente. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Mielestäni pitäisi olla mahdollisuus laajaan keskusteluun tästä aiheesta. Euratom on tehnyt hyvää työtä radioaktiiviselta säteilyltä suojaamisen yhteydessä ylipäänsä ja erityisesti EU:ssa. Mutta koko teollisuutta on painanut koko ajan se tieto, että kahdella valtiolla on ydinaseita ja tämä on estänyt kaiken, kaikki yritykset EUn tasolla pyrkiä hoitamaan ydin, ydinvoimakysymys. Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta ovat siis tällä tavalla asettaneet Euratomin hankalan asemaan. Meidän on nyt harkittava, voidaanko tai pitäisikö ydinjäteongelmaa hoitaa EU-tasolla koordinoidulla tavalla, eikä pelkästään siten, että se jätetään jäsenvaltioiden harteille. Ne eivät nimittäin monestikaan pysty hoitamaan tätä haastetta. Mielestäni meidän on nyt päätettävä, mitä varten Euratom on olemassa ja mitä haluamme sillä oikein tehdä sellaisissa asioissa, joilla todella on merkitystä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Prodi. Ja sitten Rovena Plum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să încerc să fiu uh, subcintă. S-au spus foarte mult. Kiitoksia. Colegii mei, în primul rând. Puhun aivan lyhyesti. Täällä otettiin esille erittäin tärkeitä asioita. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen Potsin kanssa samoilla linjoilla tästä mietintöluonnoksesta. Meillä on nyt edessämme direktiiviehdotus ja ongelma on myöskin päivän polttava aihe tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, mitä Japanissa ja muualla maailmassa tapahtuu, vaan myös siksi, että me keskustelemme täällä nyt Euroopan unionin alueella, keskustelemme infrastruktuurista, energia-alalla ja tosiaankin 2020 vuoden jälkeisestä tilanteesta. No nyt sitten tästä direktiiviluonnoksesta haluaisin puhua ennen kaikkea tästä jätteiden sijoituksesta. Se on hyvin tärkeä aihe. Haluaisin korostaa, että tässä ei ole kyse ainoastaan esikäsittelystä, jätteiden käsittelystä ja myöskin sijoitukseen valmistelusta ja niin edelleen. Tästä ei ole ainoastaan kyse, vaan on myöskin tärkeää ää, tota, seurantaa näille toimille ja sen jälkeen myöskin ylläpitää näitä ää, loppusijoituspaikkoja tai väliaikaisia sijoituspaikkoja. Ja olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuunsa, mutta samanaikaisesti mielestäni on hyvin tärkeää, että tehdään yhteistyötä alueellisella tasolla. Ja lisäksi tarvitaan eurooppalaista koordinaatiota. Nimittäin usein jäsenvaltiot eivät osaa hoitaa tätä ongelmaa itse. Kiitoksia ja Kiitos puheenjohtaja. Hyväksymme sen, että jäsenvaltiot voivat itse valita, millä keinoin ne tuottavat energiaa, mutta sitä emme voi hyväksyä, että turvallisuusstandardit eivät ole samat kaikkialla ja että ne eivät olisi kaikkialla ne, jotka ovat parhaimman mahdollisen tekniikan mukaisia. Jäsenvaltiot aiheuttavat vaaraa väestölleen ja ympäristölle, koska ne käyttävät tekniikkaa, joka ei aina ole edistyneintä mahdollista, ja siksi meidän on EU-ssa vaadittava yhteisiä standardeja. Tämä direktiiviesitys on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, vaikka paljon on vielä tehtävääkin. Meidän ei pidä myöskään välttää toimivaltuuskysymysten käsittelyä, vaan meidän on vaadittava komissiota tarttumaan aktiivisesti asioihin, Japanin tilanteen innoittamina, etenkin kun ajatellaan loppuvarastointia. Toisekseen komission olisi nyt todellakin aika todenmukaisesti käsitellä eri energiantuotantotapojen kustannuksia. Me tiedämme, että ydinvoimasta syntyy pitkällä aikavälillä suuria kustannuksia, joita yksityiset voimaloiden pyörittäjät eivät voi kattaa. Kysehän on 5-60 vuodesta ja pidemmästä aikajänteestä, kun ajatellaan radioaktiivista jätettä. Komission on vihdoinkin tehtävä jonkinlainen raportti siitä, mitkä ovat ydinvoiman käytön todelliset kustannukset. Ja meidän on ilman muuta suhtauduttava tähän energiamuotoon aiempaa kriittisemmin. Yksin totuus kustannuksista varmasti saisi jotakin aikaan ja saisi meidät käsittelemään tätä energiamuotoa nykyistä varovaisemmin ja ottamaan huomioon myöskin ympäristön ja väestön terveyden. Kiitos. Kiitoksia herra Seberille. Ja nyt kuuntelemme vielä komission kantaa. Täällä on äh, parikin äh, komission edustajaa Volkan Hiil ja Kristina Nitsevä. Mutta en nyt näe heitä. Aha, e, no niin, olkaapa hyvä. Herra Volkan Helden, olkaa hyvä. Good morning e, and e, thank you very much for the many Huomenta ja kiitos niistä kaikista kommenteista, joita täällä esitettiin ja tästä tuesta yleensä ottaen ehdotuksellemme tai esityksellemme. Tätä ehdotusta, jonka olemme tehneet, edelsivät laajat konsultaatiot ja siinä jo tuli esille paljon täälläkin esiin nostettuja kysymyksiä. Meidän on huolellisesti analysoitava tilannetta ja varmistettava se, että ei tule päällekkäisyyksiä olemassa olevan EU-lainsäädännön kanssa. Osa niistä asioista, joita täällä tuotiin esille, johtaisi juuri päällekkäisyyksiin lainsäädännössä. Esimerkiksi uraani, malmi, kaivokset ja louhinnasta syntyvä jäte ovat sellainen seikka, joka on jo käsitelty toisaalla. Loppusijoituspaikkojen ja kaiken muun toiminnan ja kaikkien muiden laitosten turvallisuuden suhteen direktiivi on hyvin vaativa. Siinä asetetaan turvallisuus etusijalle ja tarkoitus on nimenomaan kattaa kaikki ne riskit ja skenaariot, myöskin epätodennäköiset sellaiset, jotka voisivat vaikuttaa laitosten tai toiminnan turvallisuuteen. Se on meidän mielestämme ehdoton ennakkoedellytys maaperään sijoitettavien loppusijoituspaikkojen rakentamisessa – emme voi taata valvonnan jatkumista niin pitkällä aikavälillä kuin se on tarpeen, joten siksi etukäteistutkimukset ja arviot ovat erittäin tärkeitä. Siksi myöskin vaadimme kovasti neuvostoa pitämään tämän asian mielessään. On olemassa myöskin jätteiden huollon suhteen huonoja esimerkkejä valitettavasti. Ja silloin, jos etukäteen riittävän huolellisesti suunnitellaan, niin riskit voidaan ainakin minimoida. Niitä ei voi koskaan sulkea kokonaan pois, mutta ne voidaan poistaa mahdollisimman pitkälle. Ja meidän on aina ajateltava sitä, että on se vaihtoehto, että varastoidaan jotakin maapinnan päällä, mikä edellyttää aktiivista ihmisten toimintaa jatkuvasti, tai sitten, että passiivisesti varastoidaan. Aina on otettava huomioon myös materiaalin uudelleenkäytön mahdollisuus ja maaperään sijoitettavat varastointipaikat, joiden kohdalta ei välttämättä voida taata, että riittävän pitkällä aikavälillä valvonta on taattu. Sitten tarvitaan myös poliittista vakautta, joka on turvallisuuden ehto. Tässä siis tämän ehdotuksen perusta. Kans, valtio, jäsenvaltioiden on esitettävä kansalliset suunnitelmat siitä, mitä jätteelle tehdään ja olemassa olevat järjestelmät tarkastetaan sotilaallisessa toiminnassa syntyneeseen ja syntyvään jätteeseen ottaisimme mielellämme kantaa, mutta komissio on hävinnyt kaksi oikeusjuttua, joka koskee nimenomaan sotilaallisessa toiminnassa syntynyttä jätettä, joten emme ole olleet kovin menestyksekkäitä tässä asiassa. Henkilökohtaisesti haluaisin myös, että tällainen jäte olisi mukana direktiivissä – ja että jäte, jäsenvaltioilla oli vel, olisi velvollisuus huolehtia myös tämän tyyppisistä jätteistä. Laajoja konsultaatioita todella on käyty etukäteen. Ja olemme pyrkineet ottamaan ehdotukseen mukaan myös ne parhaat käytännöt, joita konsultaatiossa tunnistettiin. IAEA e on ollut hyvä yhteistyökumppani tätä hyvin vaativaa ehdotusta käsiteltäessä. Ja sieltä on sanottu, että ei olisi koskaan uskottu, että komissio haluaisi mennä näin pitkälle. Vientikielto on tulossa mukaan direktiiviin. Se on hyvin tärkeä asia. Ja sekin on hyvin vaativa seikka, ja uskokaa pois, että tätä esitystä ei ole kovin helppo puolustaa. Japanin erittäin valitettavassa tilanteessa olemme hyvin paljon samalla linjoilla esittelijän kanssa, mutta meidän ei kuitenkaan pidä sekoittaa toisiinsa ydinvoiman tulevaa käyttöä ja jätteen huoltoa ja käsittelyä. Riippumatta siitä, mikä ydinvoiman tulevaisuus on, niin nykyinen jäte ja se jäte, jota tähän asti on tuotettu, on hoidettava jollakin tavoin. Olisi hyvin surullista, jos tämä keskustelu, jossa puhutaan jätteestä, saisi vaikutteita näistä tämänhetkistä erittäin valitettavista tapahtumista. Joka tapauksessa turvallisuus korostuu tässäkin tilanteessa. Vielä kerran kiitos kaikista arvokkaista kommenteistanne ja odotamme kovasti saavamme teiltä mietinnön. Kiitoksia kovasti komission edustajalle, herra Hilderille. Ja nyt vielä yhteenvetona herra Potts. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin aivan lyhyesti kiittää kaikkia kollegoita näistä hyödyllisistä kommenteista. Olen samaa mieltä edustaja Rosbachin kanssa, että meidän täytyy miettiä vielä enemmän sitä, miten uudelleen käytettäisiin ennemmin kuin vain käsiteltäisiin kaikkia jätteenä. Oli mielenkiintoista kuulla myös Rouva Harmsilta ajatus laajoista neuvotteluista. Minun mielestäni ajatus on hyvä ja toivottavasti myös muut kollegat löytävät aikaa kalentereistaan ja ottavat vastaan kutsuni. Olen samaa mieltä myös siitä, että tämä direktiivi on ensimmäinen askel. On paljon asioita, joita pitää käsitellä vielä yksityiskohtaisemmin. Ennaltavarautumisen periaatetta pitää eh, noudattaa tietyissä kysymyksissä. Me tarvitsemme myös vastauksia ennen kuin eh, alamme laatimaan uusia jäte kategorioita. Komissio varmasti tekee asian parissa töitä ja meidän keskustelumme vaikuttaa myös tuohon työhön. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme siirtyä seuraavaan esityslistakohtaan. Ja niin, tarkistukset. Tarkistusten jättämisen määräaika 21. maaliskuuta 2011 kello 12. Ja äänestys sitten äh, kesäkuun täysistunnossa. Valiokunnassa äänestys 12.4. Äh, äh, Itressä toukokuussa 26. päivä. Seuraavaksi sitten Anna Rosbachin mietintö, BKT ja muut indikaattorit, edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa. Tästä puheenvuoro edustaja Rosbachille. Jeg vil prøve at gøre det her kort, men Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä luovuudesta ja hyvistä ideoista ja myöskin yhteistyöstä ja myöskin Tina Alakaan sihteeristöstä, sillä hän onnistui yhdistämään kaikki nämä ajatukset yhteen helppolukuiseen asiakirjaan ja voimme todellakin olla samoilla linjoilla tämän asiakirjan kanssa. me pyrimme vähentämään ristiriitoja mitattavissa yksiköissä. Me siis esitämme tällaisen konsensusehdotuksen ja toivon, että saamme kaikkien tuen tämän ehdotuksen taakse. Ja tässähän on kyse siitä, että luodaan PKT lisäksi muita indikaattoreita, ja toivon, että tällaisia indikaattoreita huomioidaan paitsi Euroopan unionissa myös muualla. Ja toivon, että saamme positiivisia ideoita lisää vielä komissioltakin. Työ ei kuitenkaan ollut kovin helppoa. Tämä on toinen yritys tässä aiheessa, mutta olen nyt hyvinkin positiivinen, sillä minulla on sellainen tunne, että kaikki osallistuneet ovat nähneet kovasti työtä tämän asian eteen. Ja monet kansainvälisetkin järjestöt ovat samaa mieltä siitä, että tällaisia uusia indikaattoreita tarvitaan. Ja tästä hyötyvät sitten kaikki Euroopan unionin kansalaiset. No, tässä oikeastaan oma johdantoni ja kuuntelen mielelläni muiden kommentteja. Teraz przekażę... Mm, no kiitoksia, annan nyt puheenvuoron herra Schnellhartille ja herra Prodille sen jälkeen. Ja sitten Rova Belje. Schnellhart, olkaa hyvä. Gut, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Esittelijä sanoikin sen jo. Tässä on toinen käsittely kyseessä ja mehän tiedämme, miten ensimmäisessä kävi. Ja kukaan parlamentissa ei oikeastaan ollut tyytyväinen. Joidenkin mielestä mentiin liian pitkälle ja joidenkin mielestä saavutettiin liian vähän. Kuitenkin varmasti tässä myös ilmaistiin mielipiteiden eroavaisuutta. Olisi hyvä, jos tai siis on hyvä asia, että esittelijä nyt lähtee uuteen yritykseen ja pyrkii löytämään enemmistöä puolelleen. Toivotan onnea matkaan. Jos nyt ajatellaan sitä, mitä on esitetty ja yritetään olema, olla järkeviä eikä vain pyritä jääräpäisesti viemään asioita eteenpäin samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin mielestäni meillä on mahdollisuudet päästä jonnekin. Rospahin esitys on mielestäni hyväksyttävissä, mutta meidän kannaltamme merkityksellistä on se, että BKT pysyy keskipisteessä tässä asiassa. Tiedän tietenkin, että on moniakin syitä laajentaa tätä käsitteistöä Mutta lähtökohta on hyvä ja BKT ei pystytä mittaamaan suinkaan kaikkea, mutta jos otetaan BKT perustaksi, niin sitten on myöskin tunnustettava se, että jos on kyse silkasta BKTstä, niin sitten niin silloin on olemassa perusteet ympäristönsuojelulle ja työllisyyden edistämiselle eikä voida vain sysätä sitä BKT tästä syrjään ja sanoa, että nyt keksitäänkin uudet indikaattorit näille asioille. Se vaatisi EU-ssa valtavia ponnistuksia ja toisi tullessaan varmasti myös käynnistysvaikeuksia. Haluaisin, että siirtymä olisi mahdollisimman pehmeä tähän suuntaan ja että PKT pidettäisiin aina keskipisteessä. Muita ehdotuksia meidän pitäisi mielestäni tukea ja tältä pohjalta varmasti saisimme myös sovun aikaan. Vetoan kollegoihin tässä valiokunnassa sekä esittelijän että yritetään lähentyä toisiamme. Tässä on kyse nimittäin tärkeästä asiasta ja komission esitystä on selvästi parannettava, jotta saadaan selkeitä objektiivisia kriteerejä ja tältä pohjalta voimme sitten yhdessä tehdä päätöksen, joka hyödyttää sekä Eurooppaa että meitä, mutta toivon, että pidetään mielessä se, että liiallinen byrokratia ei auta yhtään mitään. Ja meidän pitäisi muistaa se, että olemme täällä kansalaisia varten. Kiitoksia ja seuraavaksi Vittorio Prodi, olkaa hyvä. Grazie Presidente. <clears throat> Kiitokset puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Anna Rosbachia hyvästä työstä. Ja tästä keskustelustahan ollaan nyt jo toisella kierroksella ja tämä keskustelu ei varmaankaan pääty tähän. On selvää, että edistymme tässä aina pikkuhiljaa. Ja minua henkilökohtaisesti kiinnostaa aivan erityisesti se, että tällä tavalla toteutamme kestävyyden osalta erittäin laajan analyysin. Toisin sanoen meillä on tarvetta sille, että kasvun konsepti, konsepti ulotetaan myös kehitykseen – aivan yleisesti. Ja tämä tietenkin merkitsee sitä, että huomioidaan myös kulttuurinen ulottuvuus. Ja tämä vie aikaa, ja minua kiinnostaa aivan erityisesti se, että tämä työ alkaa nyt. Eli tämä syventyminen alkaa nyt. Tämä on tärkeää siksi, että näin myöskin tarkastelemme omaa yhteistyötämme. Ja tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää, että esitellään myös varaumat ja uskon, että tosiaankin nyt alkaa sitten pitkä työ. Mutta uskon kuitenkin, että kaikki voivat kääriä hihansa ylös, sillä nyt hän äh, kansan, kansalaisyhteiskuntamme kehitys on meidän kaikkien mielessämme. Ja Anna Rosbach on tässä aloittanut oikein hyvän työn ja uskon, että meillä varmaan myöhemmin on mahdollisuus kantaa kaikilla kortemme kekoon. Kiitoksia, Vittorio Prodi. Sandrine Bellier seuraavaksi. Je, je vais niin minä yhdyn kollegoihin. Haluan kiittää myös edustaja Rosbachia. Tässä on nyt toinen yritys, jossa mielestäni on löydetty tasapaino. Ei tietenkään ekologisteille, ympäristöystäville riittävän kunnianhimoinen, mutta muille ehkä liiankin sellainen. Ehkäpä meidän pitäisi jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa käsi, kehitellä muita edistymisen mittareita, joiden avulla voidaan mitata myös käytettävissä olevia resursseja. Ja näissä puitteissa ainoa, ainoa poliittinen väline on BKT, mutta se ei ole tyydyttävä eikä riittävä Tämä väline ei heijastele nykyisin kehittyvää yhteiskuntaa, ja koska sosiaalisia, ympäristöllisiä indikaattoreita ei ole, joten se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä meidän sosiaalisen, kulttuurisen ja luonnon voimavaramme köyhtymiseen. Nyt meille ympäristöihmisille pitää meidän pitää tarkastella bruttokansantuotetta uudestaan, eikä sitä pitäisi pitää pääasiallisena tavoitteena, vaan sen pitäisi olla vain yksi väline muiden välineiden joukossa. Ja näin olisi hyvä, että voisimme mitata sitä, miten valtiomme edistyvät, koska ne ovat niin suuressa muutospaineessa. Sanoisin, että ympäristöryhmät tukevat tätä mietintöä, koska se on lähtökohta, jotta saataisiin aikaan uusia mittausvälineitä, oikeudenmukaisempia. Me tuemme alkuperäistä, ei muutettua versiota tästä asiakirjasta. Kiitoksia kovasti Marissa Matias seuraavaksi. Hän ei ole paikalla, joten sitten edustaja Kallenbach. Ja Kiitos paljon. Voin kyllä yhtyä kahteen edelliseen puhujaan. Japanin tapahtumia emme voi sivuttaa. Tällä hetkellä meillä on pelkästään PKT Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Japanin kansaa ja teol- taloutta odottavia haasteita, niin ei voida olettaa, että positiivinen talouskasvu tarkoittaisi ilman muuta myös elämänlaadun paranemista. Siksi tarvitsemme lisäindikaattoreita, ja kuten kollega Prodi myös totesi, niin kasvua voi olla vain, jos se on kestävä ja ottaen huomioon mikä maailman tilanne nykyään on, niin talouskasvu ei voi olla ainoa kriteeri. Emme ole mikään filosofikerho ja tietenkin meidän kaikkeen on pidettävä mielessämme myös oma poliittinen taustamme, mutta kyllä meidän täytyy käydä tästä käsitteellistä keskustelua. Eikä voida ajatella, että hinnalla millä hyvänsä vaaditaan aina vain talouskasvua. Meidän on haettava myös toisenlaisia indikaattoreita, jotka kertovat elämänlaadusta ja meidän on arvioitava myös esimerkiksi teollisuutta siltä kannalta, mitä se tarkoittaa elämänlaadulle ja minkälaisissa yhteiskunnissa elämme. Pelkästään bkt ei päästä eteenpäin ainakaan Japanin maanjäristyksen jälkeisessä tilanteessa enää. Kiitoksia. Seuraavaksi Krista Klaas. Kiitokset. Minä voin yhtyä edelliseen puhujaan ja oikeastaan nyt kun pidämme mielessä Japanin tapahtumat, niin meidän asenne voidaan kyseenalaistaa ja se, muuttuuko meidän elämäntapamme. Tämähän on nyt muutoksessa, murroksessa ja asioita arvostetaan nyt aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. On hyvä, että tässä on nyt löytynyt uusi lähestymistapa ja kuten herra Snellhat sanoi, niin BKTn pohjasta ei saa irtaantua. Se on ihan selkeä mittari, vaan täytyy etsiä muita lisäksi. No, täytyy tietenkin myöskin kyseenalaistaa näitä eri vaatimuksia. Nythän me vaadimme myöskin toteutettavuustutkimuksia ja Kysynkin komissiolta, että millaisia ajatuksia komissiolla on tämän suhteen. Voidaanko näitä, näillä uusilla mittareilla oikeastaan kartoittaa kaikkia, indeksoida kaikki, mitä tarvitaan, eli siis tässä 4, 5, 6 ja 7 ö, ryhmät mielestäni nämä ovat sellaisia mitattavia asioita, jotka eivät koskaan ole aivan kiinteitä yksikköjä, vaan ne ovat aina muuttuvia yksikköjä. Ja kuinka näiden mittaaminen nyt sitten onnistuu? Onko komissiolla jokin selvä käsitys? Toteutettavuustutkimusta vaaditaan oikeastaan aina. Ja kysynkin aivan konkreettisesti, niin voidaanko olemassa olevien tietojen pohjalta tehdä tällainen tutkimus? vai vaaditaanko tällaisia tietoja vielä jäsenvaltiolta? Kiitoksia, Krista. Salvatore Tattarella seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Maailmahan on muuttumassa aivan dramaattisesti, joten on pelkästään oikein, että nämä metodit, joilla mitataan maailmaa, muuttuvat myös. Haluan onnitella esittelijää siitä, että hän otti tämän asian käsittelyyn. Hänellä on vaikea tehtävä edessään, koska tämän tyyppinen innovaatio ja muutos on aina vaikea. Minä toivon kuitenkin, että tämä keskustelu jatkuu parlamentissa senkin jälkeen, kun mietintö hyväksytään, koska tämä on kaikkien poliittisten ryhmien kiinnostuksen kohde, tai pitäisi ainakin olla sellainen. Ja toivon, että voisimme järjestää kuulemistilaisuuksia tästä asiasta, jotta voimme laajentaa keskustelua. Ja siitä tulisi tärkeä keskustelun aihe parlamentissa. Kiitoksia. Salvatore. Ja nyt puheenvuoro komission edustajalle. Edustaja, komission edustaja Polivet Um, ähm, einen schönen guten Morgen zusammen. Oikein hyvää huomenta. Komission mielestä on, on oikein hieno asia, että tätä asiaa nyt yritetään käsitellä toiseen kertaan, sillä esitetyt näkemykset ovat aivan komission linjan mukaisia. Mietinnöstä käy selvästi ilmi, että BKT on jatkossakin komissiolle tärkein indikaattori, mutta se tarvitsee seurakseen täydennystä niiltä osin, kuin sillä ei pystytä mittaamaan jotakin asioita. Mielipidetiedustelujen mukaan myös kaksi kolmasosaa EU-kansalaisista toivoo, että toivoo tätä, joten olemme aika vakalla pohjalla tässä asiassa. Sitten konkreettisiin toteutettavissa kysymyksiin ja byrokraattiseen taakkaan. Sitten kun mietintö on hyväksytty, niin olemme jo sen varalta Eurostatin sosiaalisia asio- indikaattoreita tarkastelleet ja selvittäneet mahdollisuutta yhdistää erilaisia mittaustapoja yhteiskunnallisen tilanteen ja esimerkiksi yhteis- omaisuuden jakautumisen mittaamiseksi yhteiskunnassa olemassa olevien tietojen perusteella – pystymme jo saamaan aikaiseksi nykyistä parempia indikaattoreita, jotka kertovat tilanteesta paremmin. Ympäristökuormitusta mittaavia indikaattoreita on myöskin kehitettävä, mutta tässä tilanteessa olemassa olevat keinot eivät ole niin laajoja kuin mielellämme toivoisimme. Etsimme siis innovatiivisia tapoja kerätä tietoa näistä asioista. Tässä otettiin esille todella myös byrokratiakysymys ja se on hyvin keskeinen. Ehkä meidän täytyy hiukan vaihtaa näkökulmaa siinä suhteessa. Yhä enemmän ja enemmän nähdään virallisia tilastoja ja muuta informaatiota siinä valossa, että ne ovat välttämättömiä tietoja päätösten valmistelun kannalta, vaikutusten arvioinnista ja seurausten seurausraporteista puhuttiin täällä jo. Ja myöskin sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tietoja on saatava käytettäväksi sillä tavalla, että ne mahdollistavat arviointien teke- tekemisen. Tilasto, tilastojen julkaisua voitaisiin ehkä alkaa enemmänkin tarkastella perustana hyville päätöksille ja päätösten valmistelulle, eikä niinkään byrokratiana ja lisätakkana niille, jotka näitä tietoja saattavat käytettäväksi. Kiitoksia, Horst. Minulla olisi kysymys komissiolle. Nimittäin eräs asia askarruttaa minua ja olen samoilla linjoilla osittain, mutta te puhuitte omaisuuden jaosta. No, kun nyt sitten toteatte, että omaisuutta ei ole jaettu oikein, niin millainen olisi se eurooppalainen järjestely, joka muuttaisi tilanteen? Kiitos tästä lisäkysymyksestä. En halua tässä vaiheessa yksilöidä sitä, että komissio ensisijaisesti tarkkailisi omaisuuden jakautumista, vaan paneudumme enemmänkin siihen, miten eri väestö, millaiset elinolot eri väestöryhmillä on, miten ne ovat jakautuneet. Ja sitten tulee kysymys siitä, pitäisikö tilannetta muuttaa ja voiko sitä ylipäänsä muuttaa. Ja tämän perustana voitaisiin käyttää sitten kerättyjä tietoja. Mutta kaiken kaikkiaan on kyse sitten poliittisesta keskustelusta sen suhteen, että pitäisikö tätä tilannetta pyrkiä muuttamaan vai ei. Kiitoksia. Ja nyt Haluaisiko esittelijä vielä palata asiaan? Anna Rosbach. Bardzo proszę, pani posłanka. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä minä haluaisin vielä loppukommentin tässä esittää. Haluan ensin kiittää kaikkia näistä rakentavista kommenteista. Ja eh, herra Schnellhardt, ei, minä en koskaan eh, ajattelu, että, ajatellut, että BKT korvattaisiin. Tässä on kyse lisämittareista. Ei tässä jätetä pois mitään mittareita. Tämä on aivan sama juttu kuin energian osalta. Minun mielestäni me emme voi käyttää pelkästään yhtä ainoaa mittayksikköä. Aivan kuten energian osalta, me emme voi koskaan pärjätä pelkästään öljyllä. Meidän täytyy monimuotoistaa ja tämä pätee tähänkin asiaan. Lähestymistapamme on se, että me tarvitsemme mahdollisimman monta näkökohtaa näihin mittareihin mukaan. Minä en usko, että koskaan saisimme aikaa mitään lopullista tulosta tässä. Niin kuin sanottiin, maailma muuttuu jatkuvasti ja siitä syystä myös mittaukset muuttuvat jatkuvasti. Me tarvitsemme aina uusia mittayksiköitä, mutta meille kaikille, ei pelkästään Euroopassa, vaan koko maailmassa on tärkeää toimia tässä ja teemme yhteistyötä läheisestikin komission kanssa. Tämä on sellainen alue, jossa me voimme yhdessä kokoontua vaihtaa ajatuksia ja saada aikaan sellaisia tuloksia, jotka hyödyttävät koko Eurooppaa. Minä suhtaudun tähän asiaan hyvin myönteisesti ja olen aivan samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa. Kyse on kestävyydestä, siitä, että viedään yhteiskuntaa eteenpäin ja meidän pitäisi järjestää kuulemistilaisuuksia täällä parlamentissa. Käsittelisimme sitä, mihin olemme menossa yhteiskuntana, minkälaisia säätöjä pitää tehdä ajan myötä, joten odotan kovasti keskustelua ja odotan kovasti myös teidän panostanne, jotta tästä asiakirjasta tulisi hyvä lähtökohta hyvin mielenkiintoiselle tulevaisuuden näkymälle. Kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti, rouva Rosbach. Näin voimme päättää keskustelun tuosta aiheesta. Ja seuraava esityslistakohta, ai niin, ennen kuin menemme seuraavaan esityslistakohtaan, äh, määräaikatarkistuksille 21. maaliskuuta kello 12. Äänestys äh, valiokunnassa 19. Äh, huhtikuuta ja täysistunnossa kesäkuussa 2011. Seuraava esityslistakohta on 27 komission edustajan kanssa käytävä näkemysten vaihto koskien muuntogeenisten organismien vähäisten määrien esiintymistä rehussa. Tästä komission edustajalle ensimmäiseksi puheenvuoro. Ja kys, meillä on paikalla täällä johtaja Erik Pudli. Ah, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi pyytäisin anteeksi rouva Testurin puolesta. Hänen piti olla paikalla, mutta me olimme viime yön sovittelussa, jossa käsiteltiin kloonausta ja GMO-kokous pidettiin sitä ennen ja siitä syystä hän ei itse päässyt paikalle tuo pääjohtaja, mutta haluaisin kiittää ympäristövaliokuntaa siitä, että meillä on mahdollisuus esitellä tämä ehdotuksemme. Siitä äänestettiin määräenemmistöllä elintarvikeketjun kokouksessa helmikuussa ja niinpä teillä on kolme kuukautta omaan kannanottoonne. Aikaisemmin meillä oli täysi nollatoleranssi ajatellen muuntogeenisiä organismeja. Ne eivät ole sallittuja Euroopan komission päätöksellä ja tämä nollatoleranssi asetti, aiheutti tiettyjä ongelmia, koska jäsenvaltioilla ei ollut samoja mm, diagnostisia menetelmiä ja se aiheutti tiettyjä epävarmuuksia toimijoissa. Niin melko vaikeata teknisesti oli toteuttaa näitä toimia ja tämä aiheutti ongelmia, koska GMOt, jotka tai viljat, jotka sisälsivät kiellettyjä GMOita, ne tutkittiin rajalla ja kokonaisia laivoja jouduttiin käännyttämään sen tähden. Ja nyt jäsenvaltioiden pyynnöstä komissio ehdotti päätöstä, joka teillä on silmienne edessä ja tarkoituksena on yhtenäistää valvonta, varsinkin tuontivalvonta, ja e, tässä päätöksessä on mukana e, e, tiettyjä säädöksiä koskien testejä ja näytteenottoja. Ne esiintyvät tuolla liitteessä. Ja tässä määritellään myöskin kaikista alhaisimmat GMO-tasot, joita voidaan mitata näillä menetelmillä, luotettavilla metodeilla. Ja eh, ne, eh, ne eivät ole mitenkään kiistanalaisia esimerkiksi Pohjois-Amerikasta eh, tuotavien tuotteiden osalta. Tämä on tärkeää, koska usein aikaisemmin kiistettiin jäsenvaltio esimerkiksi löysi viljalaivasta positiivisen tuloksen, joka oli hyvin lähellä tuota nollaa. Ja silloin viejämaa kiisti tämän ja kiista syntyi tuojan ja viejän välille. Me määrittelimme tämän nollatekniikan 0,1 prosenttia ja siinä annetaan kaikki mahdolliset takeet ajatellen luotettavuutta ja sitä, että ähm, tarkastellaan tätä kysymystä. Voidaan siis saada aikaan äh, tämä paras käytettävissä oleva menetelmä äh, Euroopassa ja meidän yhteisömme äh, referenssilaboratorio antaa tämän tason 0,1 on kaikista alhaisin taso, jota ei sitten enää kiistetä silloin, kun se löydetään, niin kolmannet osapuolet eivät voi sitä kiistää. Tämä ehdotus on, siinä on kolme ehtoa mukana. Ensinnäkin GMOiden pitää olla sallittuja kolmansissa maissa, jotka ovat viejämaita. Kyse on siis tieteellisestä arviosta näissä kolmansissa maissa. Ja toinen ehto on se, että meidän turvallisuus EFSA, elintarviketurvallisuusvirastomme, tarkastelee asiaa myös. Siellä, tehdään, tai siellä on tehty näitä erityyppisiä testejä ja sitten kolmas ehto, GMO äh, on sallittu aikaisemmin jo EU:ssa ja sen lupa, se ei ole kuitenkaan saanut lupaa. Ja sitten kolmas ehto, EFSAn pitää kertoa meille, että nämä äh, jäämät alle 0,1 prosenttia. Ne eivät aiheuta ihmisille, eläimille tai ympäristölle vaaraa. Nämä kolme ehtoa ovat hyvin olennaiset ehdot. Kyse ei ole siitä, että annettaisiin avoin sekki kaikille GMOille ympäri maailman. Nämä ovat hyvin määriteltyjä GMOita, joita arvioi myös EFSA, meidän elintarviketurvallisuusvirastomme siis. Ja haluan muistuttaa teille vielä tietyistä luvuista. Euroopan unioniin tuodaan 33 miljoonaa tonnia soijaa vuodessa ja 4 miljoonaa tonnia maissia pääasiassa Argentiinasta, Brasiliasta ja Yhdysvalloista. Ja suurin osa lähestulkoon kaikki nämä tuotteet ovat tarkoitettu eläinten rehuksi. Pieni osa menee ihmisravinnoksi, varsinkin maissista pieni osa, mutta hyvin pieni osa. Ja Tavoitteena tässä ehdotuksessa on sallia, että yhteisön tuojamaat, tuojatahot, jotka tarvitsevat äh, lähinnä tätä soijaa ja maissia eläinten rehuksi, kotieläinrehuksi. Äh, kyse on siipikarjasta, äh, naudoista, sioista. Mm, toimittaisiin niin, että tuojilla on selkeät oikeudelliset puitteet, jotta he voisivat toimia kolmannen valtion osapuolen kanssa näissä teknisissä puitteissa ja tällä tavoin vältetään se, että käännytetään näitä laivoja rajalta silloin, kun on saatu positiivisia tuloksia testeistä ja silloin noudatetaan tätä 0,1 prosenttia, joka on analyyttinen nolla, joka on alin taso, joka voidaan mm, taata. Sitä ei voida siis kiistää missään asiantuntija tutkimuksessa. Eli tämä asetusehdotus, joka, joka nyt on hyväksytty, pysyvässä komiteassa 22. helmikuuta. Se on annettu 14. maaliskuuta parlamentille ja neuvostolle. Ja nyt on tämä kolmen kuukauden määräaika vielä teidän kannanotollenne. Tässä siis aivan lyhyesti tämä tilanteen selvitys. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä johtajalle ja nyt avaan keskustelun aiheesta. Onko mitään kysymyksiä komission edustajalle? Nyt kaikki on siis aivan selvää. Kiitoksia oikein kovasti. Le, le date, No niin, sitten annamme määräajan 33.2011 kello 12, johon mennessä tämän voi siis kiistää tämän ehdotuksen. Merci, euh, Kiitoksia kovasti herra Dölölle ja nyt menemmekin seuraavaan esityslista kohtaan. Se kyseessä on yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020, ruokaluonnonvarat ja, ja alueiden käyttö. Miten hallita tulevat haasteet? Siinä esittelijä on Kaarin Kaadenbach. Olkaapa hyvä, Rova Kadenbach. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät kollegat. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta on puhuttu erittäin paljon. Me elämme nyt muuttuneessa kansainvälisessä ympäristössä ja kansainvälinen maailmanlaajuinen elintarvikekriisi on myöskin ollut tapetilla ja myöskin Kiinan ja Intian toiminta on vaikuttanut paljon maatalouspolitiikkaamme. Ja tässä valiokunnassa olemme usein puhuneet maaperän kulumisesta ja kaikista muista maatalouspolitiikkaamme liittyvistä asioista. No, me voimme tässä valiokunnassa ottaa kantaa ympäristöasioihin, elintarviketurvaan ja kansanterveyteen. Eli meidän tehtävämme ei ole puuttua kaikkiin mahdollisiin asioihin ja se siis johdantona tälle keskustelulle. No omassa lausuntoluonnoksessa on pyritty huomioimaan kaikki tälle valiokunnalle tärkeät asiat, mutta tietenkin äh, sekin on rajoitettu mahdollisuus ottaa kaikki asiat esille ja varmasti kuuntelen hyvin tarkalla korvalla keskusteluja ja myöskin kahdenvälisesti keskustelisin asioista, jotka vielä voitaisiin saada mukaan tähän lausuntoluonnokseen. No, omassa ykköskohdassani otan elintarvikepoliittiset tavoitteet 2020 vuoden jälkeen, eli uudenlainen kestävyys. Kestävyyshän on tälle valiokunnalle erittäin tärkeä motto ja etenkin maatalouspolitiikan yhteydessä. Ja sitten energian säästötoimia täytyy edistää ja aivan erityisesti pitää huomioida myöskin kemikaalien osuus. Meidän pitää tarjota tehokkaita järjestelmiä ja myöskin yhteydessä biodiversiteettiin olemme huomanneet, että tarvitaan uusia toimia. Lisäksi resurssien parempi hyödyntäminen, maaperän kulumisen ja vesivarojen vähenemisen vastainen torjunta. Ja tässä yhteydessä olemme huomanneet, että parantamisen varaa on vielä kovastikin ja 2010 vuoden mietintö esimerkiksi esittää, että äh, maaperän saastuminen, peltojen saastuminen on nousussa. No sitten äh, äh, elintarvikkeiden täytyy olla paitsi halpoja, myöskin ympäristöä säästäviä. Ja tässä yhteydessä on myös tärkeää, että maatalous politiikka on muuttunut. Nykyisin ei voi lähteä automaattisesti siitä, että maanviljelijä toimii itselleen ja myöskin seuraaville sukupolville, vaan täytyy huomioida myöskin maaperän laatu. Ja usein äh, pyritään vain lyhytkestoiseen hyötyyn, ja tässä tarvitaan nyt ajatusmallin muutosta. No, ympäristöehtojen, täydentävien ympäristöehtojen huomioiminen on ollut tärkeää, ja sitä täytyy myöskin laajentaa tulevaisuudessa. Tarvitsemme läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta turvallisuutta myöskin maatalouden työpaikkojen suhteen. Ja olen iloinen siitä, että maatalouskomissaari on sanonut, että ne, jotka työskentelevät luonnon parissa, niin, niin täytyy myöskin saada enemmän siitä irti ja hyötyä siitä kuin niiden, jotka toimivat maataloudessa epä, niin kuin muulla kuin kestävällä tavalla. No tietenkin tässä nämä täydentävät ympäristöehdot otetaan huomioon, ja myöskin näitä peltopalkkioita täytyy katsoa uudelleen. Tarvitaan suurempia palkkioita kestävämmästä kehityksestä. No, eräs asia on tässä minulle myöskin lähellä sydäntä, koska olin myöskin biodiversiteettidirektiivin varjoistelijana. Meidän täytyy parantaa ilmastonmuutoksen tilannetta ja nyt sitten komission edustajan puheesta poimin, että meillä on vakaa tilanne, kun meillä on kansalaisten tuki takanamme. Eli tämä muuntogeenisten organismien ö, käyttö maataloudessa on sellainen asia, jota me haluamme todellakin vähentää, sillä meillä on kansantuki takanamme. Ja minä vetoankin komissioon, että se pohdiskelisi uusia vaihtoehtoja, kuinka voitaisiin vähentää tai itse asiassa lopettaa muuntogeenisten organismien käyttö maataloudessa. No siinä oikeastaan aivan lyhyesti ja olen erittäin iloinen tästä keskustelusta. Dziękuję koleżance Karin Kadenbach. Kiitoksia ja edustaja Kallenbach. Sandrine Bellier seuraavana. Euh, euh, euh, Ensiksi haluan kiittää edustaja Kallenbachia sydämellisesti tästä lausuntoluonnoksesta sekä siitä, että, hän, että olette ilmoittanut puolustavanne yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on humani ja kunnioittaa ympäristöä ja terveyttä vuoden 2013 jälkeen. Komission marraskuisia ehdotuksia vuodelta 2010 YMP-suhteen, niistä sanoisin, että, että vihreiden mielestä niissä on paljon sellaista, mitä ei voida hyväksyä Ja olen iloinen siitä, että esittelijä on meidän kanssamme samoilla linjoilla. Vihreiden kannalta, kuten jo on todettukin, on äh, valitettavaa, että tämä lausunto on näin rajallinen pituudeltaan ja joissakin seikoissa olisi tarpeen ehkä käyttää vähän enemmänkin sanoja. Otan esille viisi seikkaa, joissa tekstiä pitäisi vahvistaa. Ja lopuksi sitten vielä kollegani Satu Hassin puolesta esitän joitakin huomioita. Hänkin on jättänyt, tai aiko jättää tarkistuksen. Viittä kohtaa siis pitäisi vahvistaa. Me haluaisimme mukaan sen, että myös pienyritykset voisivat saada yksinkertaisempaa tukea ja että ne otettaisiin mukaan yksinkertaiseen järjestelyyn, tuki, tukien hakujärjestelyyn, sillä nykyisellään sitä aiheutuu valtavaa hallinnollista taakkaa. Ja näin voitaisiin myös ympäristöasioita paremmin kunnioittaa. Ja haluaisimme myös, että tässä lausunnossa vahvistettaisiin vielä kerran se, että uuden YMPn rahoitus on perustettava siihen, että myös erityismaatiloja tuetaan esimerkiksi, että luomutiloja tai aivan erityisluontoista viljelyä ja tuotantoa tuettaisiin erityisillä tavoilla, esimerkiksi Natura 2002, Natura 2000 pohjalta. Lisäksi haluamme, että elintarviketurvallisuuden haitalliset vaikutukset mainittaisiin sekä se, että eläimillä pitäisi olla lajin mukaiset olosuhteet, joten ympäristö- ja elä- eläintensuojelu pitäisi olla hyvin selvästi esillä tässä lausunnossa. Lisäksi pitäisi erikseen myös korostaa ekologisen maanviljelyn, luomuviljelyn tukemista sekä lajien monimuotoisuutta sekä kasvi- että eläinlajien moninaisuutta, sillä tätäkin kautta voidaan saada parempaa elintarviketurvaa. Nimenomaan luonnon monimuotoisuus on luonnonmukaista, sillä silloin viljellään monenlaisia kasveja tai pidetään monenlaisia eläimiä. Vihreät vastustavat sitä, että maatalous otettaisiin mukaan hiilikauppaan ja päästökauppaan. Olemme sitä vastaan, että keinottelua tuetaan millään järjestelmällä. Nyt olisi vaikea kuvitella, että maatalous politiikka tulee muualle kuin tähän hiilikauppakuvioon mukaan. Meidän on aivan eh, ehdottomasti eh, ehkäistävä eh, keinottelu elintarvikemarkkinoilla. Me jatkuvasti otamme tätä esiin ympäristöliikkeessä. Satu Hassin nimissä esittäisi myös, että otetaan huomioon ähm, Itämeren alueen maatalousasiat, äh, koska äh, Itämeri on hyvin saastunut. Ja äh, tällä tavoin me haluaisimme vihreiden ryhmistä, ryhmästä esittää tähän asian tarkistuksia. Kiitos. Edustaja Bellier. Ja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 myöskin tietenkin haluamme kaikki saavuttaa nämä EUn kansanterveydelle asetetut haasteet. On hyvin tärkeää, kun puhumme maatalouspolitiikasta ja yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta, niin että innovaatio ja yksinkertaistaminen olisivat niitä iskusanoja. Ja nyt ei tietenkään haluta luoda uutta hallinnollista taakkaa, emme halua vaikeuttaa maataloutta maanviljelijöiden elämää entisestään. Meidän täytyy saada aikaan oikeudenmukaisempi ja helpompi elämä, eli tapa maanviljelijöille, ja siksi meidän täytyy olla kohtuullisia niin tavoitteiden kuin hallinnollisen taakankin välillä. Me haluamme tietenkin myöskin suojella ympäristöä ja taata maanviljelijöiden hyvinvointi, kuten myös vaka- vakauttaa paikallista taloutta. On tärkeää huolehtia myös siitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja laadukkaita. Kun puhumme maataloudesta, niin emme voi keskittää huomiotamme ainoastaan teknologisiin ratkaisuihin, vaan meidän täytyy myöskin pitää tarkasti mielessä – biodiversiteetin ja terveyden välinen yhteys. No, tämän sanottuani todistan vielä, että tulen kirjaamaan nämä kaikki tarkistuksiin, nämä sanani. Kiitoksia. Rova Antonescu, sitten Krista Klass. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijä Kadenbach siitä, että olette nyt tehnyt meidän työmme pohjaksi tällaisen asiakirjan, jossa on jo paljon hyviäkin ajatuksia. Joskus minusta tuntuu, että unohdamme liian helposti sen, miksi ylipäänsä YMP on olemassa – sitä on nyt kehitetty monilla uudistuksilla siihen suuntaan, että kuten kollega Antoneskukin totesi, on kehitetty siihen suuntaan, että todetaan, että maanviljelijät tuottavat elintarvikkeita, terveellisiä, turvallisia elintarvikkeita tiettyjen määräysten mukaan. Ja säätely on varsin tiukkaa. Samalla viljelijät huolehtivat maaseudun elävyydestä ja maisemansuojelusta ja niin edelleen. Kaikkien näiden rakenteiden keskellä olemme vuosien mittaan luoneet eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja tukeneet maanviljelyä. Tukea on vähennetty voimakkaasti ja myöskin YMPn tuet on määritelty yhä vain uudelleen ja uudelleen. Nykyään ympäristö on hyvin tärkeällä sijalla tässä rakennelmassa, vaikka myöskin maaseutuympäristön suojelu, työllisyys ja muut seikat ovat tärkeitä. 4 prosenttia BKTstä on maatalouden osuus. Se ei ole sinänsä taloudellisessa mielessä valtava osuus, mutta jos ajatellaan maatalouden kokonaismerkitystä, niin sitä ei voi mitata pelkästään tällaisilla luvuilla. Siksi tässäkin, tässäkin äh, lausunnossa on korostettava sitä, että haluamme pitää maaseudun elävänä ja siihen tarvitaan silloin vähän tiukempia muotoiluja ja sellaisia kannustimia, joilla maataloutta voidaan edistää. Emme voi pelkästään toistella, että maatalouden on oltava terveellisempää nykyään. Täydentävät ehdot ovat sellaisia, että maataloustoimijoiden on noudatettava niitä, ja tällä se oikeastaan jo on taattu. EU takaa turvalliset elintarvikkeet ja terveellisen maatalouden se on selvää. Mutta ympäristövaliokunnassa meidän on mietittävä erityisesti sitä, että meillä on tietyt määräykset ja viljelijöiden on noudatettava niitä. Ja tätä myös, myös ähm, noudatetaan ja valvotaan. Ja kaikki viljelijät tietävät Saksassa, mitä cross compliance tarkoittaa, ihan riippumatta siitä, puhuvatko he englantia vai ei. Minua kiinnostaisi tietää, onko komissiossa ollenkaan mietitty sitä, miten näitä kontrolleja koko EUn laajuudella oikein on tarkoitus suorittaa. Tämä olisi kiinnostava kysymys komissiolle. Onko asiassa eroja? Onko valvonta vertailukelpoista kaikkialla? Se olisi minusta hyvin tärkeä asia, että cross-compliance-tarkastukset olisivat kaikkialla Euroopassa Euroopan unionissa samalla tasolla ja samankaltaisia. Sen haluaisin kovasti nähdä tässä lausunnossa. Myöskin kasvisuojelussa on viime aikoina, viime vuosina tehty päätöksiä siitä, että samat säännöt pätevät kaikkialla ja sama suojelun taso. Ja tässäkin on oltava näin. Jos halutaan tukea esimerkiksi luomua, niin silloin kyse on lisämahdollisuuksista ja silloin on oltava myöskin näitä lisävälineitä tarjolla. Ja tällainen mielestäni kuuluisi YMPn toiseen pilariin. Kohta seitsemän, jossa puhutaan päästövähennyshyvityksiä, päästövähennyshyvityksistä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta – Tämä on hankala kohta. Ei ole edes olemassa mitään selvästi mitattavia suureita, joilla tätä voitaisiin käsitellä. Itse en voi tätä kohtaa ainakaan kannattaa. Sama pätee kohtaan yhdeksän GMOiden suhteen. Olemme komission kanssa keskustelleet moneltakin kantilta ja, ja siihen liittyy hyvin monenlaisia asioita josta täytyy keskustella hyvin intensiivisesti, mutta ei tässä. Tässä ei voi noin vain heittää, että, että voidaan kieltäytyä rahoittamasta GMO-viljelyä ja näin poispäin, vaan tästä asiasta on perinpohjin keskusteltava jossain toisessa yhteydessä. Komissaari Charlesin esitys on sellainen, mistä on kyllä syytä keskustella täällä – ja meidän on erityisesti korostettava ympäristönäkökohtaa siinä käsittelyssä. Tämänhetkisiä ongelmia ei kuitenkaan pidä laka- lakaista maton alle, ja tässä lausunnossa meidän on keskityttävä siihen, että meidän on saatava aika sellainen tilanne, jossa nykyisiä määräyksiä noudatetaan ja valvotaan, ja että meillä on mitattavat parametrit tähän valvontaan. Kiitoksia No oikein kovasti Krista Klaasille. Minulla on tässä vielä pari puhuja vuoropyyntöä. Ensin Chris Davis. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Useimmat kommentit perustuvat näihin kommentteihin, joita Manner antoi, kollegani Manner antoi minulle. Haluaisin kiittää Kadenbachia tästä mietinnöstä. Tässä kyse on siitä, että pitää varmistua siitä, että meillä on ruokavarmuus, on tarpeeksi kestävästi tuotettuja laadukkaita elintarvikkeita ja meillä on myös maaseutuulottuvuus, miten suojelemme myös sitä, että meillä on mm, maaseutuyhteiskuntia ja meidän pitää myös suojella monimuotoisuutta ja kyseessä on Eurooppa myös laajemmin. Ja tietenkin koko maailmaan vaikuttaa EUn maatalouspolitiikka myös köyhempiin maihin. Rova Manner sanoi, että kun puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin meidän pitää muistaa, miten paljon vaadimme eh, viljelijöiltä byrokratiaa, kun halutaan täyttää näitä papereita. Eh, meidän pitäisi varmistua siitä, että tämä ei enää pahene, eh, saadaan tilanne paremmalle tolalle ennemminkin. Ja mm, tästä mm, erittäin hyviä esimerkkejä on myös Euroopassa – siitä, miten viljelijät noudattavat hyvin korkeita ympäristöstandardeja ja myös hyvin matalia standardeja. Tässä pitäisi käyttää parhaita käytänteitä. Riikka Manner mainitsi, että me emme haluaisi GMOita tähän mietintöön ja olen samaa mieltä hänen kanssaan. ALDE-ryhmä ei tue kohtaa yhdeksän. Sitten kohta 10 vastustamme sitä, että kehitetään ähm, FB7 rahoja ja äh, muita kysymyksiä tähän samaan. Sitten pari omaa kommenttiani vielä. Äh, tukikysymykset. Äh, pitäisikö meidän maksaa yhteistä, yhteisestä maatalouspolitiikasta lainkaan niin kuin nyt tehdään? usein puhutaan, että halutaan suojata pieniä viljelmiä. Mutta nyt kun katsotaan, mitä tapahtuu, tässä ei olla onnistuttu. On hyvin vaikea pysäyttää näitä trendejä, joita nyt on. Minä itse olin maatilalla töissä, kun opiskelin tuolla maanviljelysalueella Iso-Britanniassa. Siellä oli pari sata kirja ja siellä oli useita, useita ihmisiä töissä. Nyt siellä paljon suurempia tiloja hoidetaan kolmen ihmisen voimin. Jos nyt katsotaan Ranskaa, siellä on aivan sama trendi. Perheviljelmät ovat vähentyneet use, useimmiten kaikki tuet menevät näille paroneille, jotka hoitelevat tiloja, suuria tiloja. Ja siitä huolimatta me vaaramme, vaaramme tässä vapaat markkinat. Elintarvikehinnat ovat jo nyt korkealla ja ne eh, todennäköisesti jäävät korkealle, jos emme anna tukea, niin silloin nämä eh, elintarvikkeiden hinnat ovat tasapainossa. Meidän ei pitäisi eh, tukea tällaisia ikestäviä rakenteita, mutta tämä on siis minun oma kommenttini. Tässä varmasti parlamentti on kahta laista mieltä. Kiitoksia mietinnöstä kuitenkin. Kiitoksia, e, herra Davis. Seuraavaksi e, edustaja Rossi. grazie Presidente. E, tanto Kiitokset puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää siitä, että tällä mietinnöllä hän ottaa esiin uusia ajattelutapoja, mutta vetoaisin kuitenkin esittelijään, että hän vahvistaisi vielä kantojaan. Yhtäältä täytyy vaatia rahoitusta maataloudelle, erityisesti kun on kyse vuoristoalueista ja korkealuokkaista maataloudesta. Ja niitä täytyy suojella ja myöskin ympäristön saastumusta täytyy ehkäistä ja siksi täytyisi vaatia ainakin samaa tasoa kuin aiemmin silloin, kun tuntuu siltä, että vaarannetaan rahoituksen määrä verrattuna aiempaan No nythän jäsenvaltioita on enemmän ja tämä jo on vaikuttanut kielteisesti rahoitukseen. Jos emme onnistu takaamaan riittävää budjettia, niin kaikki yritykset parantaa maataloutta vesittyvät. Ja siksi vetoan teihin, meidän täytyy todellakin puhua maatalouden puolesta, mutta ei rahoitusta saa samalla sysätä sivuun. No sitten toivoisin, että esittelijä voisi tuoda tähän hieman lisäarvoa. Tämä liittyy siihen, mitä edelleen puhuja sanoi, nimittäin ammattimaiset maanviljelijät. Valitettavasti tilanne on nykyisin sellainen, että on olemassa tukia, jotka äh, saavat vähän aikaa ja suuret maatilojen omistajat ostavat suuria tiloja. Olen kuullut, että näin on äh, esimerkiksi Britanniassa ja äh, annetaan tukia ja sitten kyseisiä tiloja tai peltoja ei viljelläkään tai viljellään liian vähän, koska pääomasijoittaja ei välttämättä haluakaan sitten Äh, viljellä näitä ja maanviljelijä sitten haluaisi, koska hän elää siitä. Ja tämä on suuri vahinko. Kyse on äh, teollisuuden alasta, kokonaista yhteisöistä, jotka äh, viljelevät tiettyjä maita. Ja siksi haluaisin, että ammattimaiset maanviljelijät huomioidaan tässä aivan erityisesti. Kyse on tuotteiden laadusta. Olen kuullut, että maatalouskomissaariokin hyväksyisi sen, ettei tässä vain sidota tukia hehtaareihin, vaan myöskin hehtaarien lisäksi muihin indikaattoreihin, esimerkiksi tuotteiden laatuun, maatilan sijaintiin, olipa, olipa kyseessä sitten vuoristoalue tai joku muu, ja sitten esimerkiksi torjuuko maanviljelijä geologista muutosta ja niin edelleen onko laatu hyvää ja käytetäänkö mm, saastuttavia tuolaismyrkkyjä niin edelleen. Eli kyse ei ole ainoastaan tukisidon äh, hehtaarisidonnaista tuista, vaan myös siitä, että miten tilalla toimitaan ja miten siellä viljellään. Me tarvitsemme uusia indikaattoreita, jotka ovat suhteessa laatuun. Ja tämähän vastaa sitä, mitä esittelijäkin sanoi. Eli tuetaan laadukasta maanviljelyä, joka sitten sataa suoraan kuluttajan laarin. No, kun nämä kaikki asiat yhdistetään, niin maanviljelyä voitaisiin edistää vaikeilla alueilla, esimerkiksi vuoristoissa. Alueella on usein esimerkiksi kuivuudesta johtuvia ja muusta johtuvia metsäpaloja ja esimerkiksi kokonainen metsä saattaa palaa, mutta jos metsä ei huoleta ja ylläpidetä, niin ongelmia syntyy. Ja tietenkin tarvitaan myöskin kokonaisen maatilan ja maaseudun ylläpitoa. Ja nämä kaikki asiat todellakin hyödyttävät paitsi maanviljelijöitä myöskin kuluttajia, ennen kaikkea loppukuluttajia. Emme saa unohtaa, että kun maanviljelijä käyttää tuholaismyrkkyjä, niin silloin hän saasuttaa kokonaista maaseutua. Tarvitsemme vaihtoehtoja, puhtaampia toimia ja se hyödyntää niin kuluttajaa kuin maanviljelijääkin. Kiitoksia Herra Rossi. Seuraava puhuja Åsa Westlund. Kiitos puheenjohtaja. EUn maataloustuista on paljonkin sanottavaa. Se on yksi asia, yksi asia, josta meidän on syytä olla hieman häpeissä myös, että hyväksymme EU 2020-strategian, mutta emme sitten ota huomioon sitä, miten budjettia käytetään kaikilta osin Mielestäni jos nyt haluamme luoda sellaista unionia, joka haluaa olla kilpailukykyinen ja kasvava, niin näin suuri osa budjetista ei voi mennä maatalouteen kuin se tänään menee. Meidän on tässä keskityttävä maatalouden ympäristövaikutuksiin erityisesti. Tässä on paljonkin mahdollisuuksia nähdä, miten maanviljely voi jo vaikuttaa ympäristöön ja vaikuttaa nytkin. Ja me puolestamme voimme hyvin monilla tavoin ohjata tukia sellaiseen suuntaan, joka vaikuttaa suotuisesti ympäristöön. Kyse on sekä siitä, että viljellään oikeita kasveja maaperässä ja käytetään sellaisia viljelytapoja, joiden ilmastovaikutukset ovat vähäisiä ja niin edelleen. En oikein ymmärrä, miten voisimme oikeuttaa sen, että käytämme näin paljon rahaa johonkin, mikä ei varsinaisesti hyödytä mitään. Tietenkin ymmärrän, että pitää syödä ja että maanviljely koskettaa ihmisen sielua jollakin tavalla, mutta se, että maanviljelijät saavat veronmaksajilta tukea sen sijaan, että kuluttajat maksaisivat heille siitä, että he tuottavat tuotteita, niin sitä en oikein ymmärrä. Julkisin varoin pitäisi tukea viljelijöiden aiheuttamia suotuisia ympäristövaikutuksia ja siinä, sillä suunnalla pystyisimme tekemään paljonkin. Ja toivon, että tässä lausunnossa otetaan tällainen näkökulma nykyistä vahvemmin huomioon. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Uski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia oikein kovasti, puheenjohtaja. E, nyt puhuisin e, tsekkiä ja e, minä olen sitä mieltä, että tästä keskustelusta ilmenee aivan täysin, että yhteinen maatalouspolitiikka sinänsä tällaisenaan ei ole kestävä. Muutoksia pitää tulla ymp -hän. Ensinnäkin epätasainen jakautuminen on ongelmana maataloustukien jakautumisessa. Tsekki viljelijä saa keskimäärin 50 prosenttia niistä tuista, joita vanhoissa jäsenvaltioissa viljelijät saavat. Ja toinen kysymys on sitten äh, kokonaismäärä EUn budjetista. Kyse on 40 prosentista. Ja jos EUn pitäisi olla globaalisti kilpailukykyinen, niin tämä, on, e, tämä ei ole kestävä e, tilanne. Tämä on jopa epämoraalinen tilanne. Ja mm, tietenkin voidaan puhua ympäristön suojelusta, se on oikein hyvä, mutta nyt pitää ymmärtää, mitä tämä tukipolitiikkamme saa aikaan. Se tuhoaa Afrikan maataloutta, se tuhoaa toisella kädellä ja sitten toisella kädellä se antaa kehitysapua. Tämä on sellaista apua, joka menee usein Afrikan diktaattorien taskuihin. Mutta tämä on tietenkin ympäristövaliokunta ja maataloudella on vaikutuksensa ympäristöön. Se on tärkeä osa ympäristön suojelua, se vaikuttaa maisemaan. Eikä tässä voida äh, lähteä esittämään mitään niin radikaaleja ratkaisuja, että kaikki jäisi markkinoiden käsiin, äh, koska äh, tällä markkinalla, tämä markkina on ollut viime vuosikymmenet äh, vääristynyt. Ympäristö, äh, maisema, yleinen turvallisuus, äh, nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita meidän pitää painottaa keskustelussa. Nämä ovat mielenkiintoisia. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Uski. Ja nyt pyytäisin komission edustajaa puhumaan herra Santiago Agri-pääosastosta. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluamme kiittää ympäristövaliokuntaa tästä aloitteesta ja Kadenbachia tästä lausuntoluonnoksesta, joka on meistä oikein hyvä asia. On selvää, että julkisessa keskustelussa YMPn tulevaisuudesta puhutaan siinä mielessä, että miten voidaan sovittaa yhteen esimerkiksi taloudelliset ja ympäristöhaasteet. Ympäristön painoarvo on selvästi kasvanut. Tiedoksiannolla me yritämme ottaa kantaa tähän julkiseen keskusteluun. Ja tämän uudistuksen tavoitteena on se, että voidaan ylläpitää kestävää tuotantoa kannattavaa tuotantoa ottaen huomioon kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset. Tämä on siis tärkeä osa uudistusta ja samalla otetaan kantaa 2020 strategiaan. YMPn ympäristönäkökohdat ovat jatkossa todellakin nykyistä tärkeämmät ja kuten lausunnossakin todetaan, niin siihen, sen toteuttamiseen on monia vaihtoehtoja. Ensinnäkin tilatukien vihertäminen ja toisekseen se, että luodaan sellaisia tukia, jotka ottavat huomioon esimerkiksi ilmastonmuutosvaikutukset. Tällä tavoin saamme vihreämpää maataloutta laajoihin osin EUta, saamme ympäristötoimenpiteitä mukaan molempiin pilareihin ja Lisäksi voimme helpottaa maanviljelijöiden tilannetta taloudellisten haasteiden yhteydessä, jotka heitä odottavat ympäristöpaineista johtuen. Tietenkin tarkastelemme sitä, mitkä vihertämisvaihtoehdot tulevat kysymykseen eri tukityypeissä. Teemme kustannushyötyanalyysejä ja Tietenkin haluamme ottaa huomioon ympäristöhaasteen ja suuntaamme kohti vihreämpää tulevaisuutta. Ja joka tapauksessa tärkeimpänä työvälineenä meillä on aina vaikutusten arviointi. Myöskin GMOsta on täällä keskusteltu paljonkin. Ja en nyt lähtisi tässä käymään sitä keskustelua kovinkaan paljon. YMPllä ei pystytä tekemään kaikkea tietenkään, Tietenkin viljelijöiden on kunnioitettava niitä menettelyjä, joita määräykset edellyttävät sekä valvonnassa että tukien hakemisessa. Ja tästäkin on jatkossa keskusteltava vielä. Kiitoksia. Ja sitten vielä johtopäätökset esittelijä Kadenbachilta. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää tästä elävästä keskustelusta ja aika syistä monet puheenvuoroa pyytäneet eivät ole enää paikalla. Uskon, että tavoitteena on se, että pyrimme tyydyttämään EUn tarpeet. Se on ylin prioriteetti. Me haluamme kestävää maataloutta, me tarvitsemme ympäristön suojelua ja biodiversiteettiä ja kuten viimeksi nostettiin esille, emme saa myöskään unohtaa näitä epäsuoria maankäyttöoikeuksia. Meidän täytyy pitää näistä kiinni. Me tarvitsemme viljelyjen suojelua, tarvitsemme työpaikkoja myöskin maataloudessa ja kaikessa tässä täytyy myöskin katsoa, että tuet jaetaan oikeudenmukaisesti ja tässä yhteydessä emme voisi toteuttaa valiokuntamme vaatimaa äh, maatalouspolitiikkaa, jos näitä äh, tukia ja rahoitusta ei kohdenneta oikein. Haluaisin sanoa, että jotkut näistä asioissa, jotka ottiin esille, eivät kuulu meidän toimivaltuuksiin, eläinten suojelu ja niin edelleen. Nämä ovat minullekin hyvin tärkeitä asioita, mutta meidän tehtävämme ei ole tässä valiokunnassa ottaa niihin kantaa. No, valmiutta siis on olemassa ehdotukset, ehdotuksen hyväksymiseksi. Ja niin, eiköhän siinä oikeastaan ollut kaikki vastaukset niille, jotka ovat vielä paikalla. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti. Nyt siis määräaika eh, tarkistuksille 21. maaliskuuta kello 12. Äänestys eh, pidetään eh, tässä valiokunnassa 12. huhtikuuta ja täysistuntoäänestys kesäkuussa, tämän vuoden kesäkuussa. Ja tässä pääsimmekin kokouksen loppuun. Ja seuraavaksi alkaa koordinaattorien kokous 11.30. Nyt keskeytämme kokouksen puoli 12 saakka.